hyväksymme tämän esityslistan. Ja ennen kuin menemme siihen ja sen aiheisiin, pyytäisin teidän huomiotanne hetkeksi. Haluaisin puhua teille traagisesta tapauksesta, Malala Yousafzain traagisesta tapauksesta. 14-vuotias pakistanilaistyttö Malala Yousafzain joutui ammutuksi. Hän istui koulubussissa ja talibanit ampuivat häntä päähän. Hänen rikoksensa oli se, että hän puhui tyttöjen koulunkäynnin puolesta. Sallikaa minun koko tämän parlamentin puolesta ilmaista järkytykseni tämän pelkurimaisen teon johdosta. Ja fordern die pakistanischen me vaadimme Pakistanin viranomaisia saattamaan tekijät vastuuseen ja mahdollistamaan kaikille lapsille, erityisesti nuorille tytöille, kouluun pääsyn. Tämä nuori tyttö Malala on yli 250 tytön symboli koko maailmassa. Tyttöjen, jotka elävät kouhu, köyhyydessä ja joilla ei ole näkymiä päästä koulupenkille. Alle kaksi viikkoa sitten me vietimme ensimmäistä kansainvälistä tyttöjen päivää, siis 11.10.2012, ja sen tarkoituksena on laajentaa ja syventää tietoisuutta siitä, kuinka paljon näitä oikeuksia maailmanlaajuisesti poljetaan. Meidän moraalimme velvollisuutemme on suojella näitä tyttöjä ja olen itsekin tyttären isä ja Malalan tapauksessa tämä koskettaa minua henkilökohtaisestikin. Miten on mahdollista, että me joudumme kokemaan sen, että 14-vuotias tyttö, joka ei ole tehnyt mitään muuta kuin sen, että hän haluaa itse käydä koulua ja puhuu sen puolesta, että muutkin hänen maansa lapset voisivat tehdä saman. Tämä on aivan itsestään selvä oikeus, koulun käynnin oikeus. Miten on mahdollista, että on olemassa ihmisiä, jotka haluavat ampua tällaisen tytön. Minä toivon tälle rohkealle tytölle, 14-vuotiaalle taistelijalle, joka taistelee tyttöjen oikeuksien puolesta, toivotan hänelle toipumista ja toivon, että hänen sitoutumisensa saa innoittaa kokonaista nuorten naisten sukupolvea koko maailmassa, innoittaa heitä taistelemaan tämän oikeutensa puolesta. Hyvät naiset ja herrat,